So, liebe Kolleginnen und Kollegen. Hyvät kollegat, pyydän, että käytte istumaan omille paikoillenne. Me jatkamme nyt istuntoa. Vaalitulos, äänestäjien lukumäärä. Äänestäjien lukumäärä 713 täyttämättä jääneitä lappuja tai sellaisia, jotka eivät päde. Niitä on 69 annettuja ääniä, 644, absoluuttinen enemmistö 323. Jirsi Busek sai 555 ääntä. Drogi, Drogi Zivotnichonze Busek, liebe Kolleginnen und Kollegen, Hyvät kollegat, onneksi olkoon, herra Busek, onnittelen sinua tästä menestyksestä ja valitsemisesta tähän virkaan. auf Frau Eva Myöskin Eva Berit Svensson sai 89 ääntä. Näin ollen Jerzy Busek sai absoluuttisen enemmistön annetusta äänistä ja se, mitä juuri äsken sanoin puolaksi, tai mitä yritin sanoa puolaksi, aion nyt toistaa tämän vielä omalla kielelläni, minä onnittelen erittäin, erittäin sydämellisesti Jerzy Busekia tästä ö, vaalimenestyksestä ja toivotan hänelle kaikkea hyvää tästä loist- liittyen tähän tehtävään, jonka hän nyt ottaa vastaan. Ja pyydänkin Jerzy Busekia tulemaan tänne paikalle puhemiehen pallille. Ole hyvä, Jerzy Busek. Kiitos. Koleżanki i koledzy, dear colleagues. Hyvät kollegat, kiitoksia siitä, että minut valittiin parlamentin puhemieheksi. Minulle tämä on valtava haaste ja samalla suuri kunnia. Kiitoksia teille, jotka äänestitte puolestani. Minä teen kaikkeni, jotta en ähm, petä luottamustanne. Ne teistä, jotka ette äänestäneet puolesta, niin ah, yritän vakuuttaa ne teidät. Haluan tehdä, tehdä teidän kanssanne yhteistyötä riippumatta poliittisesta vakaumuksestamme. Eh, kiitoksia Rouva Svenssonille siitä, että osallistuitte vaaliin ja keskusteluihin. Eh, myös kollegoille Mario Mauro ja Graham Watson, eh, he olivat ehdokkaina